sen kannan ensimmäisen käsittelyn, joka koskee direktiiviä, koskee pakettimatkoja ja siihen liittyviä matkajärjestelyjä ja asetuksesta, joka määrittää toimenpiteet, jotka liittyvät avointa internetin käyttöä ja verkkovierailuja. Nämä asiat listataan tämän, pöytäkirjan, tämän istunnon pöytäkirjaan ja kolmen kuukauden aikajan aikana parlamentti hyväksyä kantansa alkaa huomisesta 9. lokakuuta 2015.